Käymme äänestykseen. Edustaja Grobatsikin mietintö Itämeren lohikanta. Yksi äänestys, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Lightfriedin mietintö tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan myöntäminen. Vain yksi yhteinen äänestys, äänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Gallagherin mietintö kalavarojen säilyttäminen työjärjestyspuheenvuoro kollega Gallagher. President, I would very much eh, Mies arvostaa sen kovasti, jos tässä myöhäisessä vaiheessa suostuisitte siihen, että, tai suostuisitte pyyntöön niin nimenhuutoäänestyksestä tarkistuksesta 32, samoin eh, ja syyt tulee sitten selväksi ennen äänestystä tästä aiheesta. Wir werden das so tun. Wir Sopii. Blok 1. nimenhuuto Äänestys äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 1-31 on huolehdittu. Ja nyt sitten teksti näin muodotet, mu, muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Myös äh, hyväksytty. Tarkistus 33. Kolke Gallagher, olkaa hyvä. Bitte, Herr Kollege Gallagher. Hat Kollega Gallagher, aja hoituu jo. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjään. Kollega Gallagher, olkaa hyvä. The Committee on Fisheries... Kala, kalatalousvaliokunta katsoo, että Euroopan parlamentilla ei ole vaihtoehtoa. Meidän täytyy tuomita kalastus- ja maatalousneuvoston törkeä käytös. Siellä ei ole ollenkaan otettu parlamentin roolia huomioon lainsäätäjänä viimeisen kolmen vuoden aikana kysymyksissä, jotka liittyvät monivuotisiin suunnitelmiin. Monivuotiset suunnitelmat, kuten tiedätte, on tärkeä pilari yhteisessä kalastuspolitiikassa, ja nämä suunnitelmat ovat hyvin tärkeitä, jotta voimme suojella kalavaroja ja varmustaa, varmistaa, että ne yhteisöt, jotka elävät kalastuksesta, pystyvät saamaan elantonsa tästä. Meidät on valittu tänne ja meillä on neuvoston kanssa yhteinen vastuu lainsäädännön, lainsäädäntövallan käyttäjinä. Ministerineuvoston pitää nyt kantaa vastuunsa ja noudattaa Lissabonin sopimusta ja kunnioittaa Euroopan kansalaisia. Eli kalatalousvaliokunnan nimissä pyytäisin, että lykkäämme loppuäänestystä työjärjestyksen artiklan 177 nojalla ja toivottavasti Parlamentti pystyy vastustamaan neuvostoa monissa kysymyksissä. Meidän täytyy keskustella järkevästi, jotta pystymme ratkaisemaan tätä kiistaa, joka on kestänyt jo kolme vuotta. Artiklan 157 äh, perusteella pyydetään siirtoa. Kuka äh, hyväksyy tämän? Vastaan. Tyhjään. Pyyntö on hyväksytty. Siirrymme Patrao Nevesin mietintöön. Kollega Angelilli. Eh, presidente, dieci... Puhemies, sitten siis ihan lyhyesti. Tästä on jaettu pieni tällainen hailelu, joka on tehty Kiinassa, mutta siinä ei ole CE-merkintää, joka on kuitenkin eurooppalaisen direktiivin mukaan pakollinen. Parlamentti on tehnyt hyvin paljon lelujen turvallisuuden hyväksi, samoin kuin komissio. Ja joten sanoisin, että ei nyt ole sopivaa, että täällä nyt jaetaan tällaisia tuotteita. Kollega Angelilli, myös tämä puheenvuoro oli tärkeä, mutta se ei ollut työjärjestyspuheenvuoro. Tulen keskeyttämään kaikki, jotka eivät puhu työjärjestyksen perusteella niin, puhemies, haluaisin vain sanoa kollegoille, että tarkistuksessa 14 äänestyslistalla on miinus, mutta siinä pitäisi olla plus. Eli sanoisin vain ryhmän jäsenille, että tässä on nyt pieni virhe tässä äänestyslistassa. Kiitos. Nyt siis Patraon Nevisin mietintö Hain Evien irrottaminen aluksella. 11 tarkistusta valiokunnalta puolesta vastaan. Nimen huutto, äänestyspyyntö oli vedetty takaisin. Eli nämä 11 tarkistusta valiokunnalta äänet puolesta. Vastaan. Meidän täytyy tarkistaa. Tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän raukeaa. Tarkistus 18. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Joten 8, 15, 16 ja 17 raukeavat. Äänestämme näin muutettuna puolesta. Vastaan Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntö, äh, lausunto, äänestys alkaa nimenhuoltoäänestyksenä. äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten yksityisoikeuden alaa koskeva yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta. Oikeusvaliokunnan päätöslauselma kohta yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johtanto osan kappale G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdanto osan kappale H puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. I puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. J puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko päätöslausema tällaisenaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme kolmesta päätöslauselmaehdotuksesta, jotka liittyvät kansainvälisen teleliiton tulevaan kansainvälisen televiestinnän maailmankonferenssiin. Ensin neljän ryhmän päätöslauselmaesitys. Äänestämme tarkistuksesta yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten eh, päätöslausama näin puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme ehdotuksesta, joka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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 11 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 12 Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjään hylätty. Kohta 22 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 kahdessa osassa nimenhuuto äänestyksessä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Myös nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 alkuperäinen teksti, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kuitenkin. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 37 jälkeen tarkistus kolme kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 43. Alkuperäinen teksti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 44, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan,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 tyhjää, hyväksytty. 73 jälkeen tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 77 tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 77 alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 jälkeen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 82 alkuperäinen teksti nimenhuuto äänestys äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma niin muutettuna äänestyksenä. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äh, Koppan mietintö, laajentuminen, politiikat, kriteerit ja EUn strategiset edut. Kohta 24 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 27 alkuperäinen teksti nimenhuuto äänestys äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 alkuperäinen teksti puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten päätöslauselman esitys kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme seitsemästä päätöslauselmaesityksestä Gasan tilanteesta. Ensin päätöslauselmaesitys viideltä ryhmältä. Edustaja De Kaisen, jos minä olen ymmärtänyt oikein, haluaisi puheenvuoron ja esittää suullisen tarkistuksen. De Kaiser, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Tulitauko, joka eilen saatiin aikaan Gazassa, tämän takia olemme muuttaneet sopimusta hiukan, tai tekstiä hiukan muiden ryhmien kanssa, neljä suurta tarkistusta tullaan se antamaan tässä äänestyksen aikana. Menen jo ensimmäiseen, koska sitä ensin äänestetään. äänestetään kohdan yksi alussa ilmaisee vakavaa huolta ja niin edelleen. Sitten kun se kohta on tyytyväinen sopimuksen tulitauosta ja vaatii, että se täytäntöön pannaan täydellisesti. Ja vielä anteeksi kiittää Egyptin ja muiden välittäjätahojen toimia. Siis kiittää ja ylistää Egyptin toimia ja muiden toimia. Luenko tämän koko kohdan vai? Kiitos kollega de Kaiser. Äh, onko vastustusta tähän kohdan yksi suulliseen tarkistukseen? Eli äänestämme tästä äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta viisi alkuperäinen teksti, äänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta seitsemän alkuperäinen teksti. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten johdanto-osa kohdan neljä jälkeen. De Kaiser, olkaa hyvä. Je voulais lire tous les trois, ça sera... Haluaisin lukea kaikki kolme. Minulla on tässä uusi johtokappale. Otan huomioon tulitaukosopimuksen 21. marraskuuta 2012. Sitten toinen suunnan tarkistus. koska hiljattainen väkivaltaisuus on johtanut ihmisenkin menetyksiin, e- eikä sanotakaan ongoing conflict. Mm, sitten suullinen tarkoitus neljä. Pyydän anteeksi brittikoolelta englantia, joka on tosi heikko. Egyptin ulkoministeri Kamel Arm ja Hillary Clinton, USA ulkoministeri, ovat ilmoittaneet tulitauosta Kairossa marraskuun 21. päivä 2012. Ja tulitaukosopimuksen mukaisesti Israelin tulitus tulit, lopettaa kaikki väkivaltaisuudet Kaasan alueella, merellä, maalla ja, ja mukaan lukien ö, yksi, yksilöiden mm, uhkaamisen tai mm, tähtäämisen. Sitten sulkeissa kaikki palestinaisryhmittymät lopettavat myös kaikki väkivaltaisuudet Gaasan alueella Israelin vastaan mukaan lukien rakettiiskut ja muut iskut raja-alueella. Tämä lause on peräisin lehdistötilaisuudesta. No niin, te kuuntelitte niin tarkkaan, että oletan, että te ymmärsitte, että tässä tuli kolme suullista tarkistusta. Yksi, joka kohti, koski kohtaa neljä johdanto kappaleessa A. Ja mikäli teillä ei ole mitään näitä kolmea suullista tarkistusta vastaan, niin äänestämme niistä kolmesta ihan yhteen yhdellä kerralla puolesta vastaan tyhjää ja näin päätetty. No niin, nyt sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt siirrymme sitten Anno Danjanin mietintöön. Über die Umsetzung der gemeinsamen Eli yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano tarkistus kahdeksan äänet puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 21 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohtaista kahdeksan nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten päätösasema esitys kokonaisuutena nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ollaanko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Paskun mietintö. EUn keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuusta koskevat lausekkeet, poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18. Kahdessa osassa puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatosakappale F toisessa, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestys koko päätösasmaesityksestä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Kelamin mietintö tietoverkkoturvallisuus ja puolustus. Äänestämme nimenhuutoäänestyksenä koko päätösasmaesityksestä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Tarandin mietintö. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rooli ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa – Kohta 22 osa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 24. Ensimmäinen osa. No. Kohta 20. Toinen osa. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Kohta 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistamme tämän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. sama enemmistö oli hylätty. Sitten kohta 35 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö kuin äsken eli hylätty. Sitten koko päätöslausumaesitys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Jaakonsaaren mietintö, neuvottelut EUn ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Tarkistus 12, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus. Meillä on suullinen tarkistus keneltä? saarelta. Olkaa hyvä. Mr. Chair, due to... Puhemies, Johtuen viimeisimmistä varsin huonoista uutisista Kazakstanista minulla on suullinen tarkistus. Nimittäin ihmisoikeustilanne on huonontunut Kazakstanissa, joten tämä suullinen tarkistus, jota monet ryhmät ovat tukeneet parlamentissa, kuuluu ilmaisen suurta huolta suhteessa oikeustapaukseen, joka lähti liikkeelle 20. marraskuuta. Tässä syyttäjä pyytti, että oppositiopuolueen edustaja ja järjestö ja opposition median toimistoja pitäisi kieltää ääriliikkeen edustajina. Korostaako vahvasti sitä, että terrorismin vastainen toiminta, sen, sitä ei pitäisi käyttää tekosyynä syynä ja näin kieltää opposition toimintaa ja estää näin ilmaisun vapautta. Kiitoksia. Vastustaako joku tätä? Ei. Eli äänestämme tästä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta kaksi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 on vedetty pois. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta. No, tarkistamme tarkistuksen 4. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 5 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatusosakappale I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusosakappale J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten päätöslausumaesitys kokonaisuudessaan näet puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraavaksi Ferreiran mietintö Pienimuotoinen kalastus ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistus. Kohta kolme äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 31. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kolmas luetelmakohta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten, no tarkistamme kohdan 31 luetelmakohdan kolme toisen osan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? hyväksytty. Kohta 31, luetelma kohta 4, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 33. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 38. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Siis kolmannesta osasta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 42 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatusosakappale E, kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan. Tämä täytyy tarkistaa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdatusakappale J kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Lövinin mietintö. Yhteisen kalastuspolitiikan ulkoinen ulottuvuus. Tarkistukset 1-8 on vedetty pois. Eli tarkistus 9 Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta yksi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, täytyy tarkistaa. Eli kohta yksi, toinen osa, Sähköinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kaksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta kuusi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta, no tarkistamme kohdan yhdeksän toisen osan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 19. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 23. Puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 27 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 37 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 50 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 53 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 55 puolesta. No, tarkistamme kohdan 53 toisen osan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 55 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 58 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta 66 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 77 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 92 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 94 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko esitys näin muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi päätösasemaesitys perussopimusvaliokunnasta Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2014. Tarkistus yksi puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Sitten hetkinen tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 10 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus no, tarkistus kaksi, tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten kohta kolme alkuperäisteksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten koko päätösasemaesitys nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut kaikille esittäjille ja kiitoksia kaikille hyvästä yhteistyöstä. Wir kommen zu den Stimmerklärungen. Sitten äänestysselitykset. Grobarczykin mietintö. Pietikäinen, olkaa hyvä. Frau Kollegin Pietikäinen. Pietikäinen.